Good morning, dear colleagues. Let's start our... Hyvää huomenta, kollegat. Me aloitamme eh, kokouksen. Eh, meillä oli hiukan ongelmia puheenjohtajalla tuolla Manjeskulla, eh, niin aloitamme kohdasta kymmenen. Hän ei siis päässyt tänne paikalle. Esityslista kohta 10 todellisen alueellisen, sosiaalisen, taloudellisen yhteenkuuluvuuden saavuttaminen EU-ssa. Tästä esittelijä edustaja Luhan, olkaa hyvä. Într-adevăr, trebuie apreciat faptul că eh, această comisie acordă foarte multă importanță acestei teme. Todellakin on hyvin merkittävää, että kiinnitetään huomiota taloudelliseen yhteenkuuluvuuteen sekä myös alueelliseen ja taloudelliseen yhteenkuuluvuuteen. Aikomukseni on se, että tässä mietinnössä vastaisin tämän mietinnön otsikossa olevaan kysymykseen. Eli onko tämä yhteenkuuluvuus ennakkoehto globaalille kilpailukyvylle? Yritin katsoa, että mitä muita tulevaisuuden näkymiä kilpailukyvyn kasvulla eu olisi ja painottaa sitä merkitystä, joka kohesiopolitiikalla tässä on. Mielestäni globaali kilpailukyky EU:ssa voi kasvaa, jos politiikkoja kalibroidaan niin, että ne tukevat tätä pyrkimystä. Meidän täytyy kysyä itseltämme, miten, miten Eurooppa saadaan globaalisti kilpailukykyisempi ja miten ratkaisemme talousongelmat, jotka kansalaisiamme vaivaavat nykyisen talouskriisin vaikutusten lisäksi seuraavina tulevina vuosina meidän täytyy kohdata muitakin suuria haasteita, kuten globalisaation mukautuminen, ilmastonmuutokset, demografiset muutokset ja energiaan liittyvät asiat. Kaikki nämä aiheet ovat mukana EU 2020-strategiassa myös, jotta voitaisiin minimoida näiden haasteiden negatiiviset vaikutukset kansalaisiin on hyvin tärkeää nähdä, että mik, mitä merkitystä voi alueilla tässä olla ja miten me pystymme niitä tukemaan. Myöskin, jotta voidaan saavuttaa jo 2020 tavoitteet, meidän täytyy ymmärtää, että aloitamme eri kehitystasoilta. Jos ajatellaan Euroopan alueita, meidän täytyy asettaa realistiset tavoitteet, jotka perustuvat reaaliseen tilanteeseen – ja kaik, otetaan huomioon kaikkien intressiryhmien ajatukset, huolimatta, riippumatta siitä, millä tasoilla ne ovat. Niin olette varmaan nähnyt tässä ensimmäinen osa sisältää yleisiä aspekteja globaalista kilpailukyvystä. Toinen osa käsittelee alueellista yhteenkuuluvuutta ja Euroopan poliitikkojen, politiikkojen vaikutusta tähän. Kolmasosa käsittelee tarvetta maksimoida kohesiopolitiikan vaikutus, jotta voidaan saada aikaan parempaa kilpailukykyä. Ja sitten viimeinen neljäsosa käsittelee 2013 vuoden jälkeistä aikaa kohesiopolitiikassa. Tämä asiakirja on valmisteltu niin näitä tiettyjä tietolähteitä on ollut siinä apuna ja ne ovat sitten listattu mietinnön, mietintöluonnoksen loppuun. Maailman talousfoorumi ja sen vuosittaiset raportit olivat hyvin tärkeä tietolähde globaalista kilpailukyvystä. Ja kiihkeästi odotamme komission alueellisen kilpailukyvyn indeksiä, joka perustuu samaan lähestymistapaan kuin globaali kilpailukykyindeksi. OECDn raportit. ovat olleet myös hyvä lähde tälle mietintöluonnokselle, mutta otin huomioon myös sen, että eivät kaikki jäsenvaltiot ole OECD-jäseniä. Jotta EU voisi olla kilpailukykyinen globaalilla tasolla, sen täytyy olla sisäisesti vahva. Ja suuri kysymys onkin, että miten tämä saavutetaan. Tässä on myös konkreettisia ehdotuksia. Käyn ne lyhyesti läpi. Ensinnäkin pitäisi saada tarjottua saman tasoinen elintaso kaikille EUn kansalaisille. Pitäisi rahoittaa tukea alueita niiden erityistarpeiden mukaan ja erityispiirteiden mukaan koska näin voidaan käyttää paremmin paikallisia resursseja ja niiden potentiaalia. Ja kolmanneksi pitäisi tukea tutkimusta, tuotekehitystä ja innovaatiota tal- äh, alueellisella tasolla. Jotta kohdassa politiikan toimeenpanosta saataisiin tuloksia, niin se on olennainen asia. Uskomme, että jos kohesiopolitiikka epäonnistuu, niin globaali kilpailukyky myöskin epäonnistuu EU:ssa. Mielestäni EUn täytyy ja se voi katsoa rajojensa ulkopuolelle tässä mielessä. Alueellinen yhteenkuuluvuus, jossa ymmärretään yhteisenä pohjana kaikille kansalaisille, on tapa päästä käyttämään palveluinfrastruktuureja, kaikenlaisia jotka perustuvat alueellisiin erityispiirteisiin, ja tämä pitäisi olla kulmakivi tulevaisuuden kohesiopolitiikalle. Kohesiopolitiikka on osatekijä, jolla voidaan saada aika ratkaiseva ero. Tässä globaalissa talouskilpailussa 26 vuoden jälkeen komissio on lähtenyt äh, järjestettyyn dialogiin Kiinan kanssa ja myöhemmin Venäjän kanssa – kohesiopolitiikan tulokset täytyy maksimoida, mutta kysymys on jälleen se, että mitä se tehdään. Ensinnäkin se tehdään niin, että jatketaan yksinkertaistamista näissä toimeenpanomenettelyissä koskien kohesio- ja rakennerahastojen rahoittamia projekteja. Parannetaan laatua. Se tarkoittaa, että enemmän täytyy kiinnittää huomiota kumppanuuden periaatteeseen. Ja sitten instituutioiden kykyjä täytyy parantaa. Ja sitten sokerina pohjalla pidetään yllä bruttokansan tuloa pääindikaattorina siinä, kun rakenne- ja kohesiorahastosta jätetään rahaa. Uudet haasteet, jotka kohtaavat alueitamme, ovat olennainen osa kohesiopolitiikkaa. Kohesiopolitiikka edustaa sitten taas puolestaan avainpolitiikan alaa seuraavalle kaudelle EU:ssa. Tietysti jokaisella alueella on erilaiset kyvyt reagoida, mutta reagoiden, näiden, nämä reaktioiden yhteen tulos on tärkeä. Täytyy löytää yhteinen lähestymistapa esimerkiksi ilmastonmuutokseen, niin siinä alueellinen kohesio on hyvin tärkeä hajauttamisen prosessi jäsenvaltioissa ja sen jatkaminen, se voi edelleen antaa voimaa alueelle, jotta ne voivat vastata näihin haasteisiin. Ja hallintokapasiteetin kasvattaminen mahdollistaa alueelle sen, että ne voivat hoitaa suuremman osan Euroopan rahoista tulevaisuudessa. Ja näin kansalaiset pystyvät saamaan lisää etua kohesiopolitiikasta. kaikenlaisen infrastruktuurin käytön mahdollisuus. Sosiaalinen infrastruktuuri, liikenne, tietoliikenne, tutkimustuotekehitys. Tämä mahdollisuus aiheuttaa sen, että Euroopan kansalaiset voivat täysin ja tasapuolisesti saavuttaa kehityspotentiaalinsa. Paikalliset ja alueelliset trendit kuitenkin asetetaan niin, että otetaan huomioon kunkin alueen erityistilanne. Ja siitä saadaan lisää lisäarvoa. Potentiaali on olemassa ja sitä voidaan käyttää kansalaisten hyväksi. Ja tämä voidaan tehdä niin, että on joko nopeampia tai hitaampia sosiaalisia vaikutuksia sosiaali- solidaarisuus ja taloudellinen vakaus ovat myös hyvin tärkeitä eurooppalaisia arvoja ja tavoitteita. Jotta näitä voidaan edelleen tukea, tarvitsemme yhteisiä ponnistuksia, jotka asetetaan hyvin pitkällä aikavälillä. Hyvät ystävät, tietysti mietintöluonnoksessa on varaa parantaa otsikko heijastaa hyvin laajaa osa-aluetta. Yritin tehdä joitakin yleisiä huomioita ja sitten keskittyä kolmeen erityisalueeseen, joissa teen ehdotuksia, joilla pyritään saamaan lisäarvoa Euroopan kohdistopolitiikkaan. Olen valmis ottamaan kaikenlaisia kommentteja ja lisäyksiä tähän mietintöluonnokseen ja olen varma, että tämä asiakirja jota täällä nyt käsittelemme kohesiopolitiikasta, voi osoittaa meille hyvän, hyvän selvin, selvän suunnan ja myöskin toimeenpanevalle osalle EUta, jotta voidaan saada positiivisia vaikutuksia, josta saadaan positiivisia etuja kansalaistemme kannalta. Mielelläni kuuntelen kommenttejanne ja tarkistuksianne. Ja t- tämän verran tältä erää. Okay, thank you very much. Kiitoksia paljon. Voimme aloittaa keskustelun mietinnöstä. If there are no... Yeah, Mr. Van Nistelrooy. Herra Van Nistelrooy. Voorzitter, dank u wel. Ehm, met name ook voor eh, datgene wat er is. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä mietintöluonnoksesta. Tämän mietitön, mietinnön otsake on mielestäni hieman kiusallinen. Minulla oli sellainen vaikutelma, että mietinnön tavoitteena oli katsoa, voitaisiinko ponnistella lisää maailmanlaajuisen yhä kasvavan kilpailun suhteen, aivan kuten esittelijä sanoi, niin tätä tekstiä voidaan toki vielä täydentää ja minä olen valmis auttamaan tässä. Voisimme ehkä muuttaa tätä Minun mielestäni Suomen pääministeri Esko Aho on tutkinut tätä asiaa, mitkä alat olivat tässä huippusektoreita. Ne ovat juuri maailmanlaajuisessa kilpailussa mukana. Twee. Meidän ymmärrämme, että tässä on otettava huomioon useita elementtejä. Voisimme ottaa pohjaksi siis nämä, nämä SKHn tutkimukset. Ja sitten meidän olisi korostettava inhimillistä tekijää. Nyt olemme siirtymäkaudella. Väestörakenne on muuttumassa. Tämä on erittäin tärkeä tekijä, kun ajatellaan kilpailla, Ainakin se on oma vaikutelmani. Niin nyt jo huomaamme, että Intiassa vuodessa koulutetaan enemmän insinöörejä kuin Euroopassa pystytään kouluttamaan kymmenessä vuodessa. Nämä ovat todella kriittisiä tekijöitä. Jos nyt yritykset voivat asettua minne vaan ilman esteitä, niin kyllähän tämäkin on asia, josta olisi jotakin sanottava. Meillä on Lissabonin sopimus ja kohesiopolitiikka. politiikka Ehkä meidän olisi tällaisesta lähestymistavasta lähdettävä. Voor de periode na 2013 er staan, dan zou ik wel wat meer toegespitst willen zien voor wat voor suggestie heb je. Niin mikä on 2013 vuoden jälkeen, mitä kannusteita on näille konvergenssialueille, mitä kannusteita, suosituksia muille alueille koko Euroopassa, jotka kuuluvat tavoitealue kakkoseen. Mitäs tavoitealue kolme? Tämäkin täytyisi ottaa huomioon. Mitä tässä voisi tapahtua? Myöskin täytyy neuvotella läheisesti komission kanssa ja tästä olla tietojen vaihtoa. Tässä valmisteluryhmässä eilen vähän puhuttiin kohesiopolitiikan tulevaisuudesta – ja siinähän oli teksti käsittelyssä, joka käsitellään myöskin myöhemmin. No viimeinen kappale sitten tässä. Haluan tässä kerrallisesti myötä vaikuttaa, että saadaan vähän konkreettisempia näkökohtia ja ehdotuksia sitten tämä otsikko, ehdoton edellytys, maailmanlaajuinen kilpailupolitiikka, ihan kiva, mutta mitkä ovat ratkaisevat tekijät ja miksi? Meidän täytyy katsoa vähän niin sanotusti lautasreunan ulkopuolelle, koska maailman ympärillämme muuttuu. OECD-raportithan tämän aina osoittavat hyvin. Thank you. Frau Schröder, petition. Ja sitten Rova Schröder, olkaa hyvä. Um. Kiitoksia. Jean-Paul Peseen nimissä tässä puhun, joka ajattelee, että tästä käsiteltäisiin myöhemmin, eikä ole vielä paikalla. Muutama kohta tässä on, josta hän on kirjoittanut. Hän on ensinnäkin todennut, että tämä mietintö puhuu olennaisesti infrastruktuurista ja ottaa sen alueiden kilpailukykyyn edellytykseksi. Tämä ei kuitenkaan päde alueiden enemmistöön. Kollega Nistelrö tässä ihan oikeassa, että kun otetaan huomioon Eurooppa 2020-analyysi, varoisuusstrategia, ne osoittavat, että kilpailukyky täytyy määritellä yksityiskohtaisemmin politiikalohkoittain. Tiede, tieto, innovaatio ovat ensinnäkin keskeinen väline kilpailukyvylle ja se oikeastaan puuttuu tässä kokonaan. Investoinnit ihan erityisellä tavalla taloudelliseen kehitykseen ja tällaisen nimenomaan kestävään kehitykseen – se on myös ratkaisevaa nykyaikana kilpailukyvylle. Ja se, joka tässä on eturintamassa, niin hänellä on mahdollisuus kilpailuilla markkinoilla myydä tuotteita. Se myöskin tästä vähän puuttuu. Kuten sanottu, kilpailukyky joillekin alueille saattaa olla infrastruktuurista riippuvainen, mutta ei yleisesti. Juuri kestävyyskehityksessä <clears throat> ja tuotteiden innovatiivisuus ovat ratkaisevaa koska niin, niin voidaan luoda myös työpaikkoja. Ja se liittyy myös sosiaalisen kohesion kysymykseen. Ja myöskin ajatellaan nunoilta, jotka ovat syrjemmässä, niin täytyy ottaa huomioon myös niiden liittyminen kes- keskusalueisiin. Kohtaa kuusi, siinä tuemme sitä, että tässä on positiivista tämä monitasoinen hallinto, että sitä pidetään mahdollisuutena päästä eteenpäin. Kuitenkin kohdassa kahdeksan ehdotetaan, että tehdään sopimus komission jäsenvaltioiden kanssa ja niin edelleen. Se on ollut jo, mutta se ei ole hyvin toiminut ja siinä olisi hyvä, jos esittelijä tekisi analyysin, että miksi se ei ole toiminut. Eikä sanoisi, että tämä on hienoa ryhdytään jälleen siihen, koska se ei ole toiminut ja miksi sitä pitäisi jatkaa. Sitten kohta 11. Tämähän, tässähän keskustellaan työryhmässäkin tästä BKT ja niin edelleen. Siinä olen sitä mieltä, että se tulee aika vaikeaksi, eikä se varmasti tämä kohta tällaiseksi jää, koska keskustelut ovat käynnissä. Vastaavia tarkistuksia tästä esitämme, koska olemme edelleen vakuuttuneita siitä, että yhdistelmä BKTstä perustana, siis bruttokansan tulo siihen liittyen, olisi paremmin tällaisilla alueilla, joita, ei, joita ei koske tämä 75 prosentin kriteeri perinteinen. Joten tarkistuksia on tulossa. Herzlichen Dank, Frau Grelke, Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich war ehrlich gesagt... Kiitoksia. Olin rehellisesti sanottuna utelias tästä mietinnöstä, koska en ole voinut kuvitella, mitä sinne tulisi kirjoitetuksi. Mielestäni tämä on hyvin mielenkiintoinen ja jännittävä, että mitä tänne, on tullut, mitä tänne esittelijä on kirjoittanut, mutta olisin toivonut, että jossain osassa ehkäpä ottaa mukaan sellaista, mikä on tärkeää, että meidän keskustelimme kannalta tulevina kuukausina, että miksi kohesiopolitiikka EUn sisällä on sellainen, joka on osa kilpailukykyä. Tietysti voidaan sanoa, että meillä on vahvoja osavaltioita, metropoleja, se riittää kilpailukyvylle, miksi pitäisi olla niiden lisäksi jotain muuta. On monia lähestymistapoja ja mietintö sopisi oikein hyvin siihen, että tehdään vielä kerran selväksi, että miksi tarvitsemme kohesiopolitiikkaa koko EUlle, jotta kilpailukykyä voitaisiin tukea. Ja sellainen osa vähän puuttuu, tämä koko kestävä kehitys, että tehdään vielä kerran selväksi, että talouskehitys yksin ei takaa kilpailukykyä että tällainen yhteisöllinen kestävä kehitys täytyy saada aikaan koko EU:ssa, jotta tämä kilpailukyky voidaan taata myös pitkällä aikavälillä ja pysyvästi. Tässä voidaan varmasti istua vielä yhdessä ja keskustella, että miten tämä parhaiten tähän mietintöön voidaan ottaa mukaan. Minä pidän tätä myös tärkeänä mietintönä myös siinä suhteessa, mitä komission kanssa tullaan syksyllä neuvottelemaan ja keskustelemaan. Sir Pippen. Kiitoksia sitten. Niin, anteeksi. Rova Maleskulle ensin puheenvuoro. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea în primul rând să-l... Kiitoksia, puheenjohtaja. Aivan ensiksi minä haluaisin onnitella eh, kollega Luhania tästä mietintö luonnoksesta. Minun mielestäni kohesiopolitiikka ja kilpailukyky ovat kaksi avaintekijää jotka edesauttavat Euroopan rakentamisessa. Ei tietenkään voi olla kilpailukykyä ilman hyvin kehittynyttä kohesiopolitiikkaa ja siitä syystä olen sitä mieltä, että tässä mietinnössä pitäisi ehdottaa hyvinkin konkreettisia ratkaisuja ja suuntaviivoja ajatellen niitä vastuita, joita jäsenvaltioilla ja komissiolla pitäisi olla – nyt itse tekstiin. Tietenkin kohesiopolitiikassa tuetaan kehitystä ja se vaikuttaa monimutkaisiin kysymyksiin, jotka liittyvät alueisiin, mutta uskon, että näihin ongelmiin pitää puuttua integroidusti ja uskon, että tällainen integroitu lähestymistapa pitäisi mainita ja sitä pitäisi kehitellä myös täällä mietintötekstissä. Minä huomasin myös, että mietintöluonnos ohjaa siihen, miten tärkeää on infrastruktuurin suhde kilpailukykyyn. Se on tietenkin hyvin tärkeä tekijä, mutta se ei ole mitenkään ainut tärkeä tekijä. Meidän pitäisi huomioida myös muut tämän tyyppiset tekijät ja niiden joukossa kasvu ja työllisyys. Mitä tulee alueellisten tulosten kehittämiseen ja muihin tekijöihin, ehkä myös Euroopan rahastojen käyttöaste pitäisi ottaa huomioon ja pitäisi mainita mietinnössä myös se, miten tärkeää on kehittää yrittäjyyspotentiaalia EU:ssa. Haluaisin nähdä tekstissä myös maininnan siitä, että pitäisi rohkaista yrittäjyyttä alueellisella paikallisella tasolla, koska se on avaintekijä alueiden väline, välisessä ja sisäisessä kilpailukyvyssä. Pitäisi painottaa myös sitä, miten tärkeässä asemassa ovat kokeiluhankkeet, jotta sopeudutaan uusiin haasteisiin. Tärkeää on myös löytää oikeat rahoituslähteet. Kiitos. Thank you very much, Herr Piper. Kiitoksia ja sitten herra Piper. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja. Mietintö vakuutti minut, uskon myös, että tässä on esittelijän esimerkki uusista jäsenvaltiosta, jossa tarpeet ovat eri tavalla muotoiltuja ja ne ovat hyvin selkeästi muotoiltu. Haluan sanoa kollegoille vielä, että ilman, kollegoille, että ilman energiainfrastruktuuria, liikenneinfrastruktuuria, teitä, katuja ei ole alueellista kehitystä. Ja Itä-Euroopassa valitettavasti tilanne on tämä, että se on perusta. Sen jälkeen voidaan kernasti aloittaa ekologisilla asioilla – tietysti suunnitelman mukaan, mutta se, että miten painopiste on infrastruktuurissa, mielestäni se on täysin oikeutettua. Tietysti muihinkin näkökohtiin täytyy tarttua. Mitä indikaattoreihin tulee, tämä bruttokansan tulo, se on vähän tällaista haaveilua. Ajattelen, että mitä tulojaolla alueellisella tasolla on tekemistä yleisellä tasolla kilpailukyvyllä alueella. Tällaisiin asioihin ei pitäisi lähteä. Sitten voidaan ottaa kaikki asiat mukaan ja sitten lopussa, kun meillä on tämä tulee tasava aluepolitiikka, niin siinä onnistu. Minulla on esittelyä kysymys. Nämä kertomaksut alueille, millä tasolla tästä pitäisi olla vastuu? Tätä en rehellisesti sanottuna oikein ymmärtänyt. Kenellä olisi niitä sisällöllisesti, poliittisesti, rahoituksellisesti vastuu, että miten näitä rahoja käytetään. Ja yksi ehdotus lopuksi missä on kyse hallinnon yksinkertaistamisesta. Meidän täytyy keskittyä vahvemmin välineisiin, nimittäin hallinnon sertifiointi. Hallinnon Euroopan laajuinen sertifiointi niin, että, ei, että kun kerran todetaan, että voidaan luottaa hallintoon, niin se pätee myös sitten tulevaisuudessa, ettei tarvitse aina uudestaan tarkistaa.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 EUn sisäinen kilpailukyky, mutta olennainen kysymys on koko EUn globaali kilpailukyky. Mutta jotta tätä kilpailukykyä voitaisiin potisesti kehittää, niin pitäisi lähteä sellaisesta analyysistä, joka koskee tosiasiallista kohesiota EUn sisällä alueellisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti. Olen iloinen siitä, että tämä mietintö on sellainen, jonka herra Luhan valmisteli, kuten edellinen puhuja sanoi, koska ihan toinen näkökulma on uudessa jäsenvaltiossa ja ihan toinen tapa katsoa asioita sitten niille, jotka tulevat vanhasta EUsta. Tässä jos haluamme todellakin todellista kilpailukykyä alueella analysoida EUn sisällä, niin voitaisiin tehdä hyvin mielenkiintoisia johtopäätöksiä. Ennen kaikkea se, että ilman rahoitusta, ilman infrastruktuuripanostusta. Nämä uudet jäsenvaltiot eivät saa kilpailukykyä aikaan. Niille tulee hyvin pitkä aika, jolloin pitää ottaa kiinni muita maita. Eli olen samaa mieltä siitä, että jos ei panosteta tasapainoiseen kehitykseen, niin ei saada aikaan globaalia kilpailukykyäkään. Mutta olen myös samaa mieltä niiden ihmisten kanssa, jotka sanoivat, että myöskin jos ei investoida innovatiiviseen talouteen, niin ei silloinkaan saada kilpailukykyä aikaan globaalilla tasolla. Olen samaa mieltä myös herra kanssa, joka pani merkille yhden erittäin tärkeän asian. Miten suuri on, suuret ovat nämä erot nuorten ihmisten välillä, jotka haluavat opiskella EU-maissa teknisillä aloilla. Ja sitten kun otetaan ero näihin ihmisiin, jotka haluavat opiskella tai jotka opiskelevat Kiinassa, Intiassa, näihin asioihin täytyy kiinnittää suurempi huomio. Thank you very much, Mr. Matella. Kiitoksia. Niin, ja sitten vielä edustaja Matella. Sigur. Kiitoksia puheenjohtaja. Toivottavasti en toista nyt tässä sitä, mitä on jo sanottu, mutta aivan ensiksi haluaisin onnitella edustaja Luhania tästä rohkeasta lähestymistavasta ja siitä, miten hän esittää meille suuria haasteita ja kysymyksiä. Minkälainen rooli koheesiopolitiikalla tulee olemaan tulevaisuudessa? uskoisin, että eh, näissä olosuhteissa me, meidän ei pitäisi vähätellä kohesiopolitiikan roolia. Tämä on historiallinen periaate, koska kohesiopolitiikka, sillähän pyritään pääasiassa pääsemään eroon epätasapainosta – joka vallitsee Euroopan unionin eri osien välillä. Minä ja edustaja Luhan, me tulemme sellaisesta EU-maasta, jolla on vielä paljon töitä tehtävänä. Ja minun mielestäni infrastruktuurin tehtävä on erittäin tärkeä, aivan kuten esittelijäkin sanoi. Ja liikenneinfrastruktuuri varsinkin on suuri ongelma uusissa jäsenvaltioissa, eh, itäisissä jäsenvaltioissa. Eh, ironisesti voisin eh, sanoa jopa, että ainoa liikennemuoto, jolla, joka kulkee samalla vauhdilla lännessä ja et, idässä, ne ovat lentokoneet. Jos ajaa autolla esimerkiksi silloin keskinopeus laskee väistämättä, kun siirrytään itään päin. Koska tulen itäisestä jäsenvaltiosta, niin voin vain painottaa, että tämä kohesiopolitiikan rooli pitäisi säilyttää, koska nämä kehityserot on otettava esiin mietinnössä. Mietinnössä pohditaan myös hallinnollisen taakan vähentämistä rahastojen hallinnoinnissa. Nyt yhä useammin keskustellaan sellaisista tapauksista, joissa alueet tai jopa valtiot luopuvat Eurooppa, Euroopan rahastojen käytöstä juuri siitä syystä, että se tuo liiallista byrokraattista taakkaa. Tästä on aivan äskettäisiäkin esimerkkejä. Ja siitä syystä meidän on tärkeää löytää tehokkaita ratkaisuja, jotta nyt olisi helpompi anoa näitä rahoja. Alueellinen monimuotoisuus ja alueellinen potentiaali sitten Meillä on erittäin arvokkaita resursseja, joita voitaisiin vielä käyttää. Ja lopuksi vielä, vielä kerran sanoisin, että arvostan esittelijän lähestymistapaa kohesiopolitiikkaan. Olen samaa mieltä hänen kanssaan myös siitä, että meidän pitää pyrkiä kuromaan kehityseroja Euroopan eri alueiden välillä umpeen. Euroopasta tulee homogeenisempi, jos me haluamme. Kiitos. Thank you very much. Kiitos kovasti. Komissiosta ei ketään ole paikalla. Ja siitäpä syystä antaisin edustaja Luhanille vielä puheenvuoron kommentteja varten. Ehm, dați impresia că împreună putem realiza într-adevăr un eh, raport. Kiitos kovasti, hyvät eh, kollegat. Olen aivan varma siitä, että yhdessä me saamme aikaan hyvin laadukkaan mietinnön, jossa käsitellään nämä tulevaisuuden kohesiopolitiikkaa. Kiitoksia kovasti näistä kommenteista. Ne ovat rakentavia ja tarpeellisia, jotta tästä mietinnöstä tulee tehokas ja hyödyllinen väline. Vielä pari kommenttia tässä. Ensinnäkin otsikosta. Se on tietenkin hiukan hankala. Se on hyvin pitkä ja siinä heijastellaan tätä laajaa todellisuutta. Kun sen lukee, niin ei tiedä oikein mitä odottaa herra Van Nistelrooy sanoi, että hän haluaisi nähdä spesifejä ehdotuksia siitä, miten me, me toimisimme globaalilla tasolla, mutta minun mielestäni tässä mietinnössä pitäisi sanoa, mitä EU pitää tehdä, jotta siitä tulisi globaalisti vahvempi. Ja herra Matula sanoi, että aivan ensiksi meidän pitäisi, meistä pitäisi tulla voimakkaita siinä mielessä, että pitäisi siivota oma takapihamme, jotta voimme kohdata maailmanlaajuisen kilpailun ja varsinkin sosiaalisen kilpailun. Ja me voimme näin tehdä, jos me kehitämme tietotaloutta, jos me investoimme infrastruktuuriin ja kuromme kehityserot umpeen tällä alalla. Ja jos me tuemme niitä pyrkimyksiä, joita on tasapuolisemman työmarkkinan luomiseksi Euroopan tasolla. Mutta jos me haluamme kohdata Kiinan tai Intian talous maailman, niin Van Nisteroi sanoi, että vuoden päästä Intiasta tulee vuodessa enemmän insinöörejä kuin meillä Euroopassa kymmenessä vuodessa. Mitä me sitten EU: EU-na voimme tehdä? Meitä on noin 500 miljoonaa asukasta, 90 prosenttia vähemmän kuin Intiassa. Mitä voimme tehdä, jotta pysymme heidän kehityksensä tasolla, koska siellä ei laakereilla levätä. Siellä kehitytään ja 10-15 vuoden kuluessa he voivat sanella myös Euroopan talouden kasvuehdot. Niinpä mielestäni EU-tasolla on tärkeää eh, saada kurottua erot umpeen eri eh, alueiden välillä. Me puhumme eh, lähentymisalueista, pidimme siitä tai emme, mutta nämä tavoitteet, joita on asetettu varsinkin uusille jäsenvaltioille verrattuna siihen, millaisia tavoitteita asetetaan länsivaltioille, nämä tavoitteet eivät ole samoja, koska meidän kehitystasomme ovat erilaiset. Kun puhumme EUn laajentumisesta, niin yleensä sanotaan, että tämä laajentuminen perustuu arvoihin. Nyt meidän täytyy puhua taloudellisesta kilpailukyvystä. Se saadaan aikaan tutkimuksella, kehityksellä ja markkinoiden laajentamisella. Me voimme yrittää löytää parempia auto, parempaa autosuunnittelua ja vastaavaa, mutta en usko, että se johtaa merkittävään automyynnin kasvuun globaalisti niin, että globaali kilpailukyky kehittyisi. Ei se paljonkaan meitä auta, mutta sen sijaan 2004-2007 eh, EU-hun on tullut 12 maata lisää ja me yritämme saada aikaan yhtenäismarkkinoita yhteisiä suunnitelmia, joiden avulla voidaan parantaa kilpailukykyä. Tässä on eh, hyvät ja huonot puolensa tässäkin asiassa. Ja ensimmäistä kertaa Lissabonin sopimuksessa sanotaan, että meidän pitäisi katsoa EUn rajojen ulkopuolelle, eikä pitäisi miettiä ainoastaan kilpailukyvyn asteita EUn sisällä, vaan meidän pitäisi katsoa, mitä pitää tehdä, jotta olisimme kilpailukykyisempiä suhteessa Kiinaan tai Yhdysvaltoihin Venäjään. Tämä on siis merkittävä muutos mitä tulee siihen, että infrastruktuuri on keskeinen tekijä tässä mietinnössä, infrastruktuurin kehitys. Jos meillä ei ole kunnon energia, liikenne ja tietoinfrastruktuuria, kohesioinfrastruktuuria, niin silloin ei saada aikaan myöskään todellista kohesiopolitiikkaa. Ja siitä syystä meidän pitää käsitellä nämä ongelmat ensiksi, jos haluamme globaalitasolla päästä kilpailukykyisiksi. Mitä tulee sitten alueiden, kansallisten hallitusten ja EUn osapuolten välillä, me usein sanomme, että EU 2020 on alueiden Eurooppa. Esimerkiksi Britannia, Ranska, Saksa siellä allokoidaan varoja suhteessa alueellisiin kehityssuunnitelmiin, joista neuvotellaan komission kanssa. Ja tällä tavoin me voimme vähentää byrokratiaa, poistaa sitä, voimme vähentää, myös lyhentää täytäntöönpano aikatauluja ja edesauttaa siihen, että kehitystaso on korkeampi. Ja tämän kaiken lisäksi me täällä Brysselissä tai sitten jäsenvaltioissa ei meillä ole yhtä hyvää kuvaa alueiden potentiaalista kuin alueiden edustajilla – ja näinhän tässä mietinnössä sanotaan. Jos me olemme sitä mieltä, että tietyllä alueella on tietynlaista potentiaalia, niin meidän pitää keskittyä eh, siihen, että tuota potentiaalia kehitetään ja saamme aikaan parempia tuloksia. Me kaikki tiedämme, että Saksa, Saksa on erinomainen auton valmistaja. Meidän pitäisi tukea saksalaista autoteollisuutta. Ja me tiedämme, että Itä-Eurooppa tarvitsee parempaa eh, infrastruktuuria lisää. Niinpä meidän pitäisi keskittyä infrastruktuurin kehittämiseen, mutta kuitenkin yleistavoitteena pitää olla se, että saadaan aikaan uusia työpaikkoja ja meistä pitäisi tulla globaalisti kilpailukykyisempiä. Ja vielä rouva Kreel puhui nakhaltikaitista. Meidän pitää siis miettiä hyvin pitkällä aikavälillä – kun kohesiota mietitään. Meidän pitäisi välttää sitä, että katsotaan vain lyhyellä aikavälillä asioita. Mietinnössä mainitaan useaan kertaan jatkuvuus-sana. Mm, ajatellen jäsenvaltioiden tavoitteita ja Euroopan unionin tavoitteita jatkuvuutta tarvitaan. On tietty rahoitusrakenne olemassa e- ja se tulee Eurooppa-tasolta. On hankkeita, joissa on hyödyllisiä vaikutuksia, niiden pitäisi hyötyä jatkuvuudesta. Kun tässä mietin hyötyjä, niin mietin nimenomaan talous- ja kehityshyötyjä alueiden tasolla. Niinpä tässä mietinnössä pitäisi keskittyä selkeästi EUn varojen allokointiin 2013 jälkeen. Miten se sitten tapahtuu? Tästä syystä ehdotin, että suuret kansalliset tai bruttokansantuotteen pitäisi olla yksi tekijä tässä kriteerinä, mutta tässä pitää miettiä myös sitä, miten saadaan aikaan työpaikkoja sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Jo, kun edistetään näitä kokeiluhankkeita, niin tosiaankin jos me haluamme saada niistä hyviä vaikutuksia taloudellisesti, niin silloin pitää saada aikaan myös suurempia hankkeita. Tässä mietinnössä ei vastata näihin kysymyksiin, mutta meidän me voimme esittää kysymyksen siitä, että kenellä pitäisi vastuu olla kansallisella hallituksilla, EU-toimielimillä, vai voimmeko me vaikuttaa tähän ja antaa vastauksen tarkemmalla kohesiopolitiikalla. Tästä me voimme keskustella ja ehkä me löydämme tähänkin asian vastauksen. Mitä tulee sitten yrittäjyyden edistämiseen, niin minun mielestäni tämä on hyvin olennainen seikka, koska vaikka meillä olisi paikallis- aluetason hyvin, hyvin toimiva hallinto, niin jos taloudelliset tekijät, talouden eri osapuolet eivät ole mukana tässä hankkeessa, esimerkiksi kymmenen suurinta yritystä voivat tuottaa tiettyä potentiaalia alueelle jos me annamme kannustimia näille yrityksille. Haluaisin kiittää edustaja Piiperiä hänen kannanotostaan. Hän tietenkin tulee länsi-eurooppalaisesta maasta, jolla on erinomainen infrastruktuuri, mutta kiittäisin häntä kuitenkin siitä, että hän tunnustaa sen tarpeen, joka meillä on tasapainoon ja siihen, että meillä olisi tasa mittainen infrastruktuuri kautta Euroopan unionin. Minun mielestäni tämä on, tämä on ehdottoman tarpeellista ja minä puhun tässä kokemuksesta. Minä tein töitä aikaisemmin äh, saksalaiselle yritykselle ja tietyissä vaiheissa haettiin uusia investointimahdollisuuksia. Siellä esitettiin 30 kriteerin lista ja niiden äh, perusteella haettiin äh, sijoituskohteita. Sitten 20 kriteerin lista laadittiin sitä varten, että valittiin tietty kaupunki. Ja e, kakkoskriteerinä oli infrastruktuuri. Miten helposti tuo kyseinen kaupunki oli saavutettavissa? Meillä oli sitten listalla e, lopullisesti kolme paikkaa ja voittaja oli se, jolla oli paras infrastruktuuri, vaikka se ehkä oli muista näkökulmista vähemmän kilpailukykyinen, mutta infrastruktuuri oli edelläkäyvä. Ja tällä tavoin täällä kaupungissa investointiin 300 miljoonaa euroa. Tietenkin tässä hävisivät nämä muut kaupungit, joilla ei ollut yhtä hyvää infrastruktuuria kuin voittajalla. Tämä vain esimerkkinä, jotta ymmärrätte, minkä tähden minä painotan niin paljon infrastruktuuria, koska tässä meillä on erinomainen mahdollisuus juuri kehittää tiettyjä alueita ja kaupunkeja, jotka sijaitsevat tällä alueella ja asukkaita. Kenen pitäisi sitten olla vastuussa investoinneista? Minulla on tästä oma näkemykseni ja mielipiteeni. Ja suoraan sanoen, me kaikki olemme tietyn poliittisen järjestelmän vankeja. Jos me EUn sisällä haluamme kehittää asioita, niin huomaamme, että erot ovat valtavia. Se pitää myöntää miten me kiinnitämme tämän ajatuksen sitten kohesiopolitiikkaan. Mutta poliittinen järjestelmä vaatii, että noin neljän vuoden välein hallitus vaihtuu. Monet näistä rahastoista ovat tiettyjen täytäntöönpano- ja hallinnointiyksikköjen hallussa. Poliittinen väri tietyllä alueella saattaa olla eri erilainen kuin äh, muilla alueilla. Ja jos me sidomme nämä rahastot poliittisiin muutoksiin, niin siinä tapauksessa lopputulemana on se, että tietyt alueet äh, saavat vähemmän rahaa, koska ne eivät ole oikean värisiä poliittisesti. Ellemme aivan selkeästi aseta vastuuta äh, ajatellen mm, alueellista tasoa. Ja tietenkin kansallinen kehityssuunnitelma on laadittu ja se on hyväksytty EU:ssa, mutta sen jälkeen meidän on vaikea kohdata tätä uhkaa. Ja jos näin teemme, niin voimme kyllä olla varmoja siitä, että poliittinen, poliittiset tai hallinnolliset tekijät eivät pysty vaikuttamaan kielteisesti siihen, millä tavoin varoja allokoidaan alueille. Saattaa olla sellaisia tilanteita, joissa esimerkiksi paikalliset johtajat ovat heikompia. Heillä ei ole paljonkaan aloitteita tai eivät ole päteviä tietyillä aloilla. Annammeko sitten tämän alueen kärsiä, koska sen poliittinen johto ei ole täysin pätevä. Siitä syystä minun mielestäni vastuun pitäisi olla selkeästi alueella, kansallisella hallituksella ja komissiolla. Me tarvitsemme näin ollen strategista alueellista kehityssuunnitelmaa ja siitä pitää neuvotella eu tasolla, koska tällä tavoin EUssa saadaan hyvin selkeä kuva siitä, mikä on kehitystrendi Euroopan unionissa. Ja näin saamme selkeät kriteerit eh, sille, miten tuemme kohesiota eh, ja työpaikkojen luomista. Ja tällä tavoin meistä tulee voimakkaampia nopeammin taloudellisesti ja voimme eh, torjua Kiinan, Intian ja Venäjän taloudellisesti paremmin talouden asein niin sanotusti. Tätäkin pitää vielä painottaa tässä mietinnössä. Tässä mainittiin tuo puheenvuoroissa, olen aivan samaa mieltä. Minä itse olen taloustaustainen ja olen sitä mieltä, että kilpailukyky johtaa uusien työpaikkojen luomiseen. Ja jos asetamme alueet kilpailuasemaan keskenään, niin totta kai siitä syntyy työpaikkoja. Meidän pitäisi siis äh, antaa kohesiopolitiikalle sen äh, sille kuuluva paikka. Ja olen sitä mieltä, että kohesiopolitiikalla on loistelias äh, menneisyys ja sillä on mahdollisuus myös kehittyä edelleen jatkossa, jos me noudatamme tiukkoja kriteereitä ja otamme huomioon sekä eh, heikoudet että vahvuudet jokaisella alueella, jokaisessa maassa. Ja jos asetamme hyvin selkeät tavoitteet esimerkiksi, että voidaan kohdata suuret eh, talousmahdit maailmassa, Yhdysvallat, eh, Kiina, Intia. Ja jos tämä on meillä tavoitteena, niin se ajatus, että tämä pitäisi saada aikaan mahdollisimman nopeasti, tulee esiin. Tietenkin äh, olen valmis äh, tarkistuksiin. Äh, meillä pitäisi olla rakentavaa keskustelua yksittäisistäkin tarkistuksista ja haluan kiittää kovasti kaikista kommenteista. Kiitos. Thank you very much indeed. Kiitos kovasti. Tässä on jo ilmoitettu, että tarkistukset ovat tervetulleita ja määräaika tarkistuksille – 28. kesäkuuta puolta päivin ja voimme äänestää 30. 3. 13. heinäkuuta valiokunnassa ja sitten mennään täysistuntoon syyskuussa. Ja nyt voimme mennä seuraavaan eh, kohtaan, joka on hyvä hallintotapa EUn aluepolitiikan kannalta, EUn komission tuki- ja valvontamenettelyt. Tässä edustaja Manescu äh, esittelijänä, olkaa hyvä. În primul rând, aș dori să le mulțumesc uh, tuturor colegilor, raportorii. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja muita kollegoita, joiden kanssa olen pitänyt tapaamisia mietinnön valmistelussa. konsultoin myös kuntien liittoa, PK-yritysten edustajia, komission edustajia, alueiden komitean edustajia. Haluan kaikkia kiittää. Pyrin ottamaan kaikki esille tulleet näkökohdat huomioon. Yritän ottaa mukaan niin paljon ehdotuksista mietintöön kuin mahdollista. Jos palataan tähän mietintöluonnokseen, kuten aiemmin sanoin, uskon, että Euroopan politiikkojen tehokas toimeenpano riippuu suuressa määrin siitä, miten näitä politiikkoja suunnitellaan, mutta myöskin paikallisen ja alueellisen tason toimeenpanokyvystä. Monitasoinen hallinto on hyvin tärkeä osatekijä kohesiopolitiikassa ja se, että paikallisia alueviranomaiset osallistuvat aktiivisesti siihen jopa tässä lainsäädännön ihan alkuvaiheessa. Se on ihan yhtä tärkeää kuin se, että analysoidaan jaettua hallintoa. Siis siihen kuuluu nämä eri vastuut eri hallintotasoilla, alkaen EU-tasolta ja ihan paikallistason asti. Paikallisviranomaisten ottaminen jopa tässä esilainsäädäntövaiheessa tai sitä edeltävässä vaiheessa on hyvin tärkeää, koska nämä viranomaiset tarkemmin parhaiten tietävät paikallistason tilanteen. Ja näin voidaan taata se, että myöhemmin politiikkojen tulokset ovat positiiviset. Mitä tulee horisontaaliseen ja sitten myös vertikaaliseen näkökohtaan monitaisessa hallinnossa, eri hallituksien välinen yhteistyö sekä että otetaan mukaan kaikki sidosryhmät, niin se on hyvin tärkeää ja tarpeellista. Jos haluamme, että meillä on tehokasta yhteistyötä ja integroitu lähestymistapa näihin politiikkoihin. Sen lisäksi monitoisinnoinen hallinto mahdollistaa sen, että paremmin voidaan käyttää hyväksi alueellisen yhteistyön potentiaaleja. Ja sen vuoksi uskomme, että on hyödyllistä kehottaa jäsenvaltioita, jotka eivät niin ole jo tehneet, pyrkimään tavoitteiden saavuttamiseen ja tietojen vaihtoon tällä alalla. Integroitu lähestymistapa aluepolitiikkaan on uskoaksemme paljon tehokkaampaa edunsaajien kannalta ja uskomme, että tulevaisuudessa lähestymistapa pitäisi tulla pakolliseksi paikallisen alueen hallintoviranomaisille, koska jäsenvaltioilla on keskeinen osa paikallisen alueen hallintoviranomaisten aseman äh, konsolidoimisessa – niin ehdotan ja suosittelen, että meillä pitäisi olla paikalliskehityksen metodologia, joka perustuu paikallisiin kumppanuuksiin. Erityisesti mitä tulee kaupunki, maaseutu ja rajat ylittäviin hankkeisiin. Tarvitsemme määritelmää kumppanuudelle ja käytän komissiota tällaisen määritelmän esittämään jotta kumppanuudet paikallis- ja alueviranomaisten kanssa mahdollistuisivat. Käytämme komissiota myös varmistamaan, että periaatetta tosiasiassa kunnioitetaan, noudatetaan ja että komissio auttaisi myös parhaiden käytäntöjen levittämisessä. toinen osatekijä hyvälle kohdipolitiikan hallinnolle juontuu äskettäisistä muutoksista yleisasetukseen. Nämä ovat tärkeitä askeleita, mutta yksinkertaistamisprosessia täytyy jatkaa myös 2013 jälkeen. Eikä tämä pitäisi olla aina seuraus, pelkästään seurausta talouskriisistä, vaan se pitäisi tehdä myös jatkokehityksen vuoksi politiikan alalla. Ja joidenkin sidosryhmien ja kumppaneiden vastaakoista pitäisi vähentää eurovarojen käyttämiseen. Pitäisi jäsenvaltiossa kasvattaa kykyä auttaa paikallisia alueen viranomaisia ja edunsaajia politiikoista. Mielestäni nämä ovat olennaisia toimia, jos pitkällä aikavälillä haluamme saavuttaa enemmän sellaista politiikkaa, joka suuntautuu enemmän tuloksiin, jota on helpompi toteuttaa ja jolla olisi näkyvämpiä tuloksia sidosryhmille. Tällainen lähestymistapa uskoakseni johtaa myös siihen, että virheaste vähenee. Erityisesti mitä tulee tukikelvottomiin toimiin ja julkisiin hankintoihin. Sen vuoksi pitäisi olla koulutusohjelmia ehdotukseni mukaan näille ihmisille, jotka tällaisen valvontaan osallistuvat. Ja komissio pitäisi varmistaa, että tällaisia koulutusohjelmia todellakin järjestetään jokaisessa jäsenvaltiossa. Ja että alueelliset ja paikalliset sidosryhmät ovat mukana näissä hankkeissa. Tuen ajatusta siitä, että Erasmus-ohjelmaa jatketaan paikallisia aluehallinnon edustajille, ja pitäisi sitten kuitenkin käytännönläheisemmin ja keskittyä erityisesti EU-varojen hoitamiseen ja hallinnointiin. Tässä tietysti tarvitaan asianmukaista määrärahaa myös budjetissa. Ja myös kumppanuusalueiden komitean kanssa on tärkeää, jotta voidaan parantaa yhteyttämme paikallisen alueen viranomaisiin. Kohesiopolitiikan tulevaisuudessa uskon, että monitasoisen hallinnon periaatetta pitäisi toteuttaa kaikilla toteutustasoilla 2020 strategiassa. jotta voidaan varmistaa, että paikalliset alueviranomaiset myöskin kokevat tulokset omakseen politiikasta. Haluaisin vielä kiittää varjoesittelyitä. Ja olen varma, että tarkistuksia tulee kollegoilta. Hyvin kernaasti otan ne huomioon. Herra Stavrakakissin ehdotus siitä, että laajennetaan näitä puitteita, jotka jo mainitaan luonnoksessa, että pitäisi viitata kaikkiin EUn alueisiin, ei pelkästään niihin, jotka ovat edustettuina alueiden komiteassa ja myöskin tekninen apu, jota komissio antaa, pitäisi mainita, niin on hyvä mm, ajatus, että ei viitata pelkästään uuteen 12 jäsenvaltioon. Tällä mekanismilla pitäisi auttaa kaikkia jäsenvaltioita mieluumminkin. Vanhoja ja uusia. Kiitoksia. Ja mielelläni kuuntelen teidän näkökohtia. Thank you very much indeed. Kiitoksia teille oikein kovasti. Onko mitään kommentteja ja huomautuksia? Olkaapa hyvä. Wenn, wenn sonst niemand, also ich äh, möchte mich nochmal ausdrücklich bei der Berichterstatterin bedanken für die gute Kooperation. Ich Haluaisin nimenomaan kiittää hyvästä yhteistyöstä. Meillä oli vihreä varjoesittelijä, meillähän keskustelua ei ollut ja Kiitos myös tästä erinomaisesta äh, luonnoksesta. Keskustelussa ja sanoin, että ainoa asia on kansalaisetisken rooli, joka on vähän, vähällä painolla. Ja avoimuuskysymys, siihen teemme ehdotuksia, mutta muuten olennaiset kysymykset ovat tässä mukana. Ehkäpä vielä yksi lisäkysymys, kun Piper puhuu tästä sertifioinnista – en ole nähnyt sertifioinnista mitään tässä mietinnössä ja ihmettelisin, jos komissio haluaisi kunnallishallinnon sertifioida. Herzlichen Dank. Kiitoksia. Nyt varjoesittelijänä haluaisin onnitella Rouva Maneskua jälleen kerran. Rova Manesko on tehnyt erinomaista työtä. Hän painottaa tätä monitasoista hallintoa e, ja tehokasta täytäntöönpanoa paikallis- ja aluetasolla. Hän ehdottaa e, toimivia tapoja integraatiota ajatellen, ei ainoastaan e, seuraavaa ohjelmaa ajatelevan nykyistä ajatellen. Tämä on erittäin kattava mietintö ja siinä parannetaan kohesiopolitiikan äh, hallintoa ja se voi olla merkittävä tekijä, kun katsotaan tätä politiikan äh, tilaa. Äh, ainoastaan pari kommenttia. Ensinnäkin viittaisin komission strategiseen ähm, kertomukseen 2007-2013 se saattaisi olla hyödyllinen tässä yhteydessä. Tässä voidaan ottaa esiin, että aina kun tarvitaan tulevaa arviointia, niin silloin esimerkiksi rahoitusvalvonnan säännöt ovat olennaiset ja näin edelleen. Ja sitten toinen huomio. Me haluaisimme pyytää komissiota arvioimaan, minkä tähden tai tietyissä jäsenvaltioissa on jatkuvasti ongelmia hallinnollisessa kapasiteetissa täytäntöönpanoelimissä ja mikä on myönteinen korrelaatio, kun ajatellaan monia kohesiopoliittisien ohjelmien kokemuksia, miten tätä voitaisiin parantaa. The floor is yours. Mulțumesc. Aș dori să o felicit pe raportoare pentru raportul pe Haluaisin, minäkin haluaisin onnitella esittelijää erinomaisesta työstä. Haluaisin eh, kiittää erinomaisesta yhteistyöstä. Minäkin olen eh, varjoesittelijä tässä mietinnössä. Nyt on äh, tiettyjä äh, tekijöitä, kohtia tässä mietinnössä, jotka ovat erittäin tärkeitä. Ja yksi näistä on äh, kysymys, miten paljon annamme paikallisviranomaisille, paikallishallinnolle ja mitä me annamme tälle tasolle. Viittaisin tässä kohtaan 17. Siinä vaaditaan standardisoitua tilintarkastusmenettelyä, tarkastusmenettelyä kaikille tasoille. Viittaisin myös eilisiin keskusteluihin. Meillä oli täällä näkemysten vaihtoa, joka liittyy juuri tähän kysymykseen. Miten paljon annamme valtaa paikallisviranomaisille silloin, kun hakija saa esimerkiksi avustusta Euroopan rahastoista, silloin tiedetään, että täytyy käydä läpi ainakin 7-8 tarkastusmenettelyä. Tietenkin yhtenäinen tarkastusmalli on merkittävä haaste, mutta meidän pitää pyrkiä siihen. Ei kukaan tietenkään sano, että että valvonta olisi turhaa. Kyllä on tärkeää, että valvonta harjoitetaan, tarkastustoimia, mutta siitä ei pitäisi tulla tuensaajalle taakkaa, koska tuensaaja tietää jo valmiiksi, että kun saa rahoituksen niin silloin täytyy käydä läpi eri tarkastus- ja valvontamenettelyitä. Jos me pystyisimme näitä menettelyitä yksinkertaistamaan ilman, että puutumme niiden tehokkuuteen, niin se olisi erinomainen asia. Ja sitten toinen äh, tärkeä ajatus, joka tuli esiin äh, mietintöluonnoksessa, se äh, liittyy Eurostatin barometreihin. Niissä tulee esiin, että korkein luottamus, luottamuksen aste on alueellisella ja paikallisella tasolla näiden viranomaisilla. Mutta tämä barometri osoittaa myös sen, että paikallisviranomaiset eivät ole niin paljon mukana päätöksenteossa kuin niiden, kuin niiden pitäisi olla. Ja siitä syystä tämä kohta seitsemän mietintöluonnoksessa on olennainen. Paikallisviranomaisten pitäisi olla enemmän mukana päätöksenteossa. Me puhumme siitä, että pitäisi siirtää alue- ja paikallistasoille vastuuta. Näin pitää tapahtua. Olisi aivan normaalia, että nämä tasot olisivat enemmän mukana päätöksentekoprosessissa. Ja vielä kerran haluaisin onnitella esittelijää. Olen aivan varma siitä, että me jatkossakin toimimme hyvässä yhteistyössä. Erittäin hyvä mietintö. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Ja sitten Ravan Nistelrooy. Dank u wel. Ik sluit graag aan wat, wat collega Matula net al uh, over het verslag heeft gezegd. Een paar... Niin, yhdyn niihin, mitä kollegat ovat sanoneet tästä tekstistä. Kohta 17. Yksi ohjelma, yksi tarkastus. Tämähän on sääntö. Jos tarkastuksia on useita, ja on sanottava, että monia ohjelmia tarkastetaan liian monta kertaa. Minä olen yhtä mieltä tästä kohdasta 17. Jos on yksi ohjelma, niin siihen tehdään yksi tarkastus. Mikäli jotain petoksia tapahtuu, niin sitten voidaan puuttua tilanteeseen enemmän. Toinen kohta. Palaan siihen, mitä sanoin eilen yksinkertaistamisesta. Tämä ajatus virtaviivaistaa näitä ohjelmia monintasoinen hallinto ei koske ainoastaan meitä, vaan myös muita poliittisia aloja. Eilen kuulimme, että komissio suhtautuu joustavasti siihen, että tiettyjä maat talouspolitiikan käsitteitäkin otettaisiin tämän uuden lähestymistavan alla. Viime viikolla huippukokouksessa tehtiin ehdotuksia koskien talouden hallintoa. Ja nyt korostetaan enemmän sitä, että Eurooppa tuo rahoitusta, mutta myös tavoitteita, joihin jäsenvaltioissa on päästävä. Monitasoinen hallinto merkitsee myös tätä. Se näkyy myös neuvoston tekstissä. Olen yhtä mieltä esittelijän kanssa, kun hän toteaa, että on jatkettava Erasmus-ohjelmaa. Se on ollut menestys. komission pitäisi viitata voimakkaammin tähän näkökohtaan. Lopuksi kohta 10. Tässä ehdotetaan sopimusta komission ja useiden hallinnon tasojen välillä EU e 2020-strategian puitteissa. mikäli ei ponnistella sen eteen, että saavutettaisiin EU e 2020-strategian tavoitteet. Eihän sitä mitään tule. Kyseessä on hanke, joka käsittelee useita näkökohtia ja muun muassa alueellista ulottuvuutta, alueiden ja kaupunkien alueellista sopimusta. Nämä on näitä lippulaivahankkeita. On tärkeää, että ne mainitaan useammin Kiitoksia kovasti. Tässä vaiheessa haluaisin antaa puheenvuoron komissiosta Rovan Rulalle. Uh, thank you, Mr. Chair. I would also like to... Kiitoksia. Haluaisin myös kiittää Rova Maniskuun esittelijää mietinnöstä, jossa on konkreettisia ehdotuksia. Tämä on arvokas panos, kun otetaan huomioon käynnissä olevat keskustelut 2013 jälkeisestä kohesiopolitiikasta. Kun on jaettu hallinto, rakennetoimissa on hyvin tärkeää keskustella ja määritellä oikeanlainen tasapaino komission valvontaroolin välillä ja sen välillä, että jäsenvaltiot ovat vastuussa toimeenpanosta. Haluaisimme reagoida joihinkin ehdotuksiin ja painottaa sitä, mitä komissio tekee hallinnon parantamiseksi. Olemme mielissämme, että mietinnössä viitataan positiivisesti komission toimintasuunnitelmaan jossa komission valvontaroolia vahvennetaan ja ohjaavaa roolia vahvennetaan. Huolimatta viittauksesta 2013 oikeuspuitteiden vahvistamiseen, että ne ovat auttaneet, niin komissio on samaa mieltä esittelijän kanssa, että täytyy toimintasuunnitelman toimia vielä vahventaa ja jatkaa. Tällainen etupainotteinen investointi on tulossa nopeasti tässä mitä tulee suvaittavissa olevaan virheasteeseen, niin lähdetään toimiin siinäkin. Täytyy kohdentaa suuren riskin alueisiin, jotta voidaan valvontojen päällekkäisyyttä vähentää, jotta voidaan siirtää tietotaitoa kansallisille viranomaisille. Viimeisen kolmen vuoden ajan komissio on pitänyt tällaisia koulutusseminaareja. Toisen ja kolmannella tasolla löydetään eniten virheitä. Tämä tietysti lisänä niihin teknisiin kokouksiin, joita on pidetty. kansalliset valvontaviranomaiset, tuomioistuimet ja komissio ensimmäisellä tasolla tietysti löytyy niiden virheitä. Tämä tieto täytyy välittää paikallisviranomaisille mielelläni myös informointeille, että tiettyjen viivästysten jälkeen portaali, jossa mietinnössä viitataan, tulee kesän jälkeen käyttöön, niin kaikkien tason viranomaiset pääsevät helposti käyttämään kaikkia komission ohje, ohjeistuksia Kohdassa 17 tämä yhden valvonnan järjestelmä, johon monet viittasivat 2007-2013 asetus, asettaa paljon painoa valvontaviranomaisille. Komissio suunnittelee, että tähän varaan ratketaan, tämän varaan rakennetaan jatkossakin. Jokainen pääosasta voi hyödyntää toistensa työtä Siellä tarkastuksia voidaan myös tehdä jopa kansallisten valvontaviranomaisten kanssa. Jotakin päällekkäisyyttä tilintarkastustuomioistuimen kanssa voi kuitenkin olla sellaista, jota ei voida välttää. Mietinnössä pyydetään komissiota maan politiikkaan tulevaisuudessa täytyy muistaa, että komission täytyy myös kunnioittaa perussopimukset juontuvia sitoumuksia. Täytyy toimien lainmukaisuutta ja säännönmukaisuutta tarkkailla myös. työryhmä kuitenkin katsoa mahdollisuutta tästä ehdotuksesta ja parantaa ja integroi edelleen äh, yleisen tason turvallisten saavutusmekanismia, jotta potentiaalisten kumppanien osallistumista ohjelmiin voidaan helpottaa. Komissio ja se valtioiden kanssa ja asiantuntijoiden kanssa arvioi, että tällaiset proportionaaliset valvontatoimet, voidaanko niitä edelleen määritellä, niin kuin mietinnössä nimenomaisesti painotetaan, Täytyy mukauttaa sääntöjä kumppaneiden luonteesta ja ohjelmien koosta riippuen. Sitten jaettu hallintotapa on yksi 2013 tärkeimpiä tavoitteita. Mietintö osoittaa, että nämä tekniset asiat siitä, että miten politiikkaa voidaan hoitaa, ovat tärkeät, yhtä tärkeät kuten politiikan tavoitteet. Pidämme erittäin hyvänä parlamentin mukanaoloa tässä keskustelussa ja tässä mietinnössä tehdään tärkeä panos tähän keskusteluun. Kiitoksia. Thank you very much indeed. Kiitoksia kovasti. Pyytäisin vielä, että Rova Manescu pitää loppupuheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensiksikin kiittää kollegoja ehdotuksista ja näistä ystävällisistä sanoista mietintöluonnosta ajatellen. Edelleen olen avoin, jos haluatte esittää lisätarkistuksia mietintöön. Ja olen vakuuttunut siitä, että koska me saamme komission tuen taaksemme, niin loppujen lopuksi mietinnöstä tulee sellainen, että se antaa konkreettisia ratkaisuja näihin ongelmiin, joita meillä on. Nimenomaan yksinkertaistaminen, tarkastus, paikallis- ja alueellisviranomaisten mukaanotto päätöksentekoon sekä lainsäädäntöprosessia edeltävään vaiheeseen. Ja vielä kerran mainitsisin äh, lisätehokkuustarpeen. Tarvitsemme myös äh, lisää tukea komissiolta äh, teknisen tuen muodossa tällaista tukea pitäisi antaa alue- ja paikallistasolle. Ja mainitsen vielä sen, että tarvitaan tarkempaa valvontaa, seurantaa komissiolta. Lopujen lopuksi saamme varmasti paremman mietinnön ja sen lisäksi saamme aikaan tehokkuutta myös siinä, miten alueviranomaiset pääsevät käsiksi rahastoihin. Kiitos. Once again, Mrs. Niin, kiitoksia kovasti vielä esittelijälle. Tässä vaiheessa ilmoittaisin, että määräaika tarkistuksille on heinäkuun ensimmäinen kello 12 valiokunta äänestys 27.8. syyskuuta ja täysistuntokäsittely lokakuussa Strasbourgissa. Niinpä voimmekin siirtyä kohtaan 11. Se on minun oma lausuntoni. Yhdennetty meripolitiikka, arviointi edistymisestä ja uudet haasteet. Miss, you want to take the floor? Yeah. Niin halusitteko puheenvuoron? Olkaa hyvä. Um, um, I would welcome the opportunity to look again. Haluaisin käsitellä tätä monimutkaista asiaa. Niin kiitoksia tästä lausunnosta, joka pöydällä on. Kuitenkin lausunto ei ole niin tasapuolinen kuin haluaisin. Se keskittyy pääasiassa saariin. Tietysti saaren määritelmä en ole ihan varma. Tietysti jossain on, mutta minä tulen sellaiselta alueelta, jota pidetään saarena. Mutta mietin, tässä lausunnossa kuitenkin käsitellään paljon pienempää asiaa kuin esimerkiksi yhdistynyt kuningaskunta. ekosysteemien alueella, kun ilmastonmuutos on olemassa, niin emme tiedä tarkallisesti, mitä se alueellemme tekee. Mutta nyt jo nähdään muutoksia, jossa on myrskyjä, tulvimista, meren veden lämpenemistä, uusia lajeja rannikoilla. Varoitukset, on, merkkejä on paljon ja erilaisia niitä on. Joidenkin varoitusten mukaan merenpinnan taso nousee huomattavasti, joidenkin mukaan tulee lämpenemistä. Golfvirta saattaa kääntyä, mikä tarkoittaa, että meristämme tulee selkeästi kylmempiä tulee arktisia talvia. Suolan määrä lisääntyy. Kaikki uhkia ekosysteemi meillemme. On paljon suojaavaa lainsäädäntöä olemassa. Lintudirektiiveistä ihan laivojen hiilipäästöihin asti. Tässä on suojeluluokitusten tulva tullut EU-hun. UKssa on kuusi eri suojamääritelmää suojelumääritelmää. Tässä täytyy tehdä näitä yksity- yksinkertaisemmiksi, jotta ihmiset ymmärtävät, minkälainen suojelu ekosysteemeillä rannikoilla on voimassa. Rannikkoalueet ovat myös alue, jolla on paljon energiaa. Ja miten siitä saadaan satoa tulevaisuudessa, tämä täytyy hoitaa hyvin. Puhutaan tuulipuistoista, aaltoenergiasta, energian saamisesta, vuorovedestä. Kaikki nämä ovat tapahtumia tai tätä kaikkea tapahtuu alueella, jossa on myöskin matkailua ja liikennettä. Sitten matkailu alueellani, joka on lähinnä Euroopan marreta, on Dover siis. Dover on erityisen tärkeä satama Euroopan kaupan kannalta. 80 miljardia puntaa liikevaihtoa joka vuosi ja viimeisen 20 vuoden aikana tätä satamaa käyttävien maantiekuljettajien määrä on kaksinkertaistunut, niin että niitä on suuri määrä nykyään. Jos tähän tulee häiriöitä, oliko se sitten myrskyistä tai lakot tai tunnelin käytön häiriintyminen, ne aiheuttavat suuria häiriöitä sekä Ukossa että Ranskassa. Ja vaikutukset ulottuvat myös pitkälle Manner-Euroopan puolelle. Mutta se on myös matkailusatama, jossa on melkein kolme miljoonaa eh, turistin käyttämää liikennevälinettä tulee tähän satamaan vuosittain. Mainitsette turismiliikenteen, mutta nämä volyymit, jotka meillä tunnelin yli menevät, niin on valtavat. Se on myös toiseksi suurin UK risteilysatama, jossa on 40 miljoonaa matkustajaa käyttää vuosittain tätä satamaa. Joten voi nähdä, että Dover on tietysti vain yksi satama, mutta siellä on paljon liikennettä länsi suunnassa. 80 prosenttia menee kaleihin. Tässä on siis sellaista merenkäyntiä, joka on... Ja sitten siinä on myös pohjoista etelään maailman vilkkainta liikennettä, joten hyvin monimutkainen ja liikennerikas osa merta. En ihan tiedä, mitä tulkit tästä saavat, mutta sanotaan nyt englanniksi short sea shipping. Kaikki kokoisia kalastusyhteisöjä on myös rannikollamme komissio Sendemanaki jo tekee tässä työtä, että miten yhteinen kalastuspolitiikka vaikuttaa näihin yhteisöihin. Tätä haluaisin myös nähdä lausunnossa. Kaikki, jotka eivät tiedä rannikkoalueen hallinnoinnista, otetaan huomioon salakuljetus esimerkiksi, niin heidän täytyy tiedä, että ei puhuta pelkästään rannikkovartiostosta, vaan myös horisontaalisesti rannikkovartioston edustajat puhuvat, keskustelevat myös poliisivoimien kanssa ja, ja merivoimien kanssa. Ja otetaan tähän siis, tämä on siis virastojen välistä ja jäsenvaltioiden välistä toimintaa. Ka- kaikkien palveluyksikköjen täytyy olla mukana, koska tämä on hyvin monimutkainen osa-alue. Kiitoksia. Ja odotan, että siis ehdotan tähän tarkistuksia ja odotan, että saadaan se eteenpäin. Thank you very much indeed, Mr. Kadek. Kiitoksia ja seuraavaksi herra Kadek, olkaa hyvä. Monsieur le Président, moi je souhaite aborder... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin käsitellä minulle rakasta asiaa, nimittäin kalastusta, jota täällä jo sivuttiinkin yhdennetyn meripolitiikan alalla komission tiedonannossa yhdennetystä meripolitiikasta. Komissio korostaa eri alojen synergiaa merialalla ja näihin sektoripolitiikkoihin kalastus kuuluu sillä on tärkeä asema rannikkopolitiikassa ja yhdennetyssä meripolitiikassa pyritään kasvattamaan sitä yhdennetyssä meripolitiikassa pitäisi ottaa huomioon kalastusalan ominaispiirteet ja vesiviljelyn ominaispiirteet, mitä tulee merialueiden käyttöön. On otettava huomioon kalakantojen kehitys ja tutkimus. Tämä on mielestäni aivan välttämätöntä tässä mielessä. Alueelliseen yhteistyön kehittäminen on välttämätöntä, jotta päästään kestävään kalavarojen ja merivarojen ja rannikkavarojen käyttöön, sillä niistä riippuu koko tämä toiminta. On myös tarpeen eh, yhteistyö, kun tehdään päätöksiä, jotka koskevat yhteistä kalastuspolitiikkaa ja yhdennettyä meripolitiikkaa. Tämä edellyttää eh, eri alojen kuulemista ja varhaisessa vaiheessa käytävää vuoropuhelua eri toimien välillä. Yhdennetyssä meripolitiikassa pitäisi muistaa kestävä ympäristöystävällinen kalastuspolitiikka. Minusta tämä on erittäin tärkeää. Tulen pitämään kiinni näistä näkökohdista tämän lausunnon osalta. Thank you very much. Kiitoksia. Haluatteko vielä sanoa jotakin? Eh, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Arvostan tietenkin tehtyä työtä, mutta haluaisin palata joihinkin kysymyksiin, jotka liittyvät tähän asiaan ja ehkä yleisemmälläkin tasolla haluaisin puhua tästä aiheesta, josta kohta äänestämme. Ensinnäkin kaikkein tärkeimpänä asiana puheenjohtaja haluaisin todeta sen, että Euroopan unionin yhdennetty meripolitiikka on olemassa suurpääoman palvelijana Euroopassa niin, että se saataisiin samalle tasolle kuin maailmanlaajuiset kilpailijat ovat, että tämä tehdään ympäristöön ja maidemme talouden kehityksen ja työntekijöiden olosuhteiden kustannuksella. Olen aika vaikuttuneita siitä, että lausunnossa ei mainita ollenkaan eh, esimerkiksi kabotaasin vapauttamista. Kun puhun siitä, tarkoitan miehistä, joka tulee EUn ulkopuolelta. Kuten tiedätte, EUn sisällä tämä on jo olemassa, mutta nyt tarkoituksena on ottaa mukaan EUn ulkopuolinen miehistö. Jo ensimmäisessä asiakirjassa jätettiin sivuun miehistön kouluttaminen ja mainittiin ainoastaan kauppalaivaston upseeriden koulutus. Tässähän on muistettava, että, että miehistö tekee joskus töitä Kaleerin omaisissa työolosuhteissa. Tässä on todella tärkeitä ympäristö- ja työolosuhdekysymyksiä. Tämä kabotaasi on erittäin tärkeä asia, siitä on puhuttava. Sitten toinen asia, te tiedätte, että minun maassani on valtava ongelma ja varmaan se on muissakin maissa. Ongelma johtuu tietyistä säännöistä. Jotkut saaret ovat päiviä, viikkoja, kuukausiakin eristyksissä – koska hinnat ovat korkeita ja köyhät eivät kykene maksamaan näitä maksuja ja joskus yhteyslaivareittejä lakkautetaan. Tällä on seurauksia. Te tiedätte, että kriisi johtaa heikkoon kasvuun, joka vain pahentaa kriisiä. Minusta on ehdottomasti ryhdyttävä toimiin, vaikka olemmekin hyvin pessimistisiä. Sitten ympäristönsuojelusta. Olen lukenut ja kuullut, että öljynporausolosuhteet merellä ovat paljon tiukempia Euroopassa kuin Yhdysvalloissa. No näemmehän, mitä BP lahdella tekee näiden uusien tapahtumien johdosta olen hyvin huolissani ja ajatellen sitä, mikä mitä odottaa. Minulla ei ole mitään harhakuvitelmia, kun ajatellaan näitä mahtavia voittoja ja monopolitilannetta. Emme ole tältä suojassa Euroopassakaan. BP on eurooppalainen yritys, eikä vain meidän olisi tehtävä jotakin, teidän olisi tehtävä jotakin. Meidän on pohdittava tilannetta vihreä kehitys, tuulipuistot ja muut ovat tärkeitä. Ettei tähän jää mitään epäilystä, niin sanon, että tietenkin tarvitaan vihreää kehitystä, mutta niin kauan kuin toimet toteutetaan monopolin piirissä ja kapitalistisen voittojen silmissä kinnellessä, niin tilanne ei paranna, parane. Oli miten oli, tilanne on vakava. Jos tuulipuistoja perustetaan rannikkoalueille, jossa on hiekkarantoja. Tämä aiheuttaa ongelmia. Minun maassani meillä ei ole mitään aavistusta paikallisyhteisöjen käsityksistä näistä rannikkoille sijoitettavista tuulipuistoista, jotka aiheuttavat suuria ongelmia. Tietenkin kannatamme uudistuvia energiaa, mutta ei, täm, tästä ei tässä voida toimia niin, että aina vaan pyritään mahdottomiin kapitalistisiin voittoihin. Haluaisin muistuttaa, että kyseessä on lausunto eikä mietintö. Sen, sen tähden pitää keskittyä vain tiettyihin kohtiin. Sitten herra Bunker. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin onnitella esittelijää tästä lausunnosta ja todeta, että tänä päivänä eh, koordinaation puutteesta aiheutuu suuria kustannuksia, joka on yhdennettyä meripolitiikkaa. Sen kautta voidaan talous ja työllisyys saadaan nousuun, nämä ovat tärkeitä rannikkoa ja merialueille. Joissakin maissa Euroopassa on jo ymmärretty, kuinka tärkeää on sijoittaa varoja näille aloille niin, että voidaan hyödyntää näitä alueita. Näin tehdään esimerkiksi Ranskassa, Britannian alueella. Näillä alueilla yhdennetty meripolitiikka mahdollistaa sen, että niiden toimet rannikon kehittämiseksi tai kestävän matkailun kehittämiseksi ja alueiden kehittämiseksi ovat mahdollisia. Nämä kuuluvat suurin eurooppalaisiin strategioihin. Uskon teidän tapaan, että alueellinen kohesio on keskeinen käsite, jotta voidaan ymmärtää ja parantaa merialan politiikan koordinointia, erityisesti liikennettä Muistutan, että periferisiä alueita nämä kuljetus- ja liikenneongelmat koskettavat syvästi 95 prosenttia kauppatavaroista eh, viedään meren kautta. Meidän on eh, ryhdyttävä toimiin, jos otetaan huomioon tämä meriliikenteestä riippuvuus ja nämä erikoisolosuhteet. Haluaisin vielä kiittää lausunnon esittelijä ja teen tarkistuksia tämän puheenvuoron mukaisesti. Kiitoksia kovasti. Ja äh, olkaa hyvä seuraava puhuja. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä on oikein hyvä perusta, jonka pohjalta voidaan äh, käsitellä tätä asiaa. Tämä herra Stavrakakisin äh, lausunto on erittäin hyvä, mutta ensimmäisessä käsittelyssä äh, ajatellen yhdennettyä meripolitiikkaa meidän on lisättävä tähän tiettyjä näkökohtia aivan nopeasti. Konkreettisesti näitä tulee kyllä vielä tarkistuksissa. Nyt tässä tulee mieleen ilmastonmuutos ja hämmästyttää, että tässä puhutaan liian vähän näissä teksteissä siitä roolista, joka meriliikenteellä pitää olla ilmastonmuutoksessa. Tässä mietintöluonnoksessa viitataan ilmastonmuutoksen valkoiseen kirjaan, mutta ei mitenkään muuten. Meidän valiokuntamme lausuntoluonnoksessa kyllä pitäisi viitata tähän puutteeseen. Ja niinpä me haluaisimme vielä konkreettisempia ehdotuksia, varsinkin yhdistelmäliikennettä ajatellen, niin että miten siirrytään maaliikenteeltä meriliikenteeseen tai niin, että olisi paremmat yhteysmahdollis, yhte, liikenneyhteydet satamista ja mietittäisiin myös satamien saastuttamista. Tietyissä satamissa ei ole riittävästi henkilöstöä ja, tie, ja sitten on tiettyjä etuja, jotka ovat estäneet sen, että olisi rautatieyhteys satamaan. Sitä ei voida hyväksyä. Meidän pitää esittää nämä omat argumenttimme myös niin, että parannetaan samalla ja suojellaan ympäristöä, kun parannetaan liikenne yhteyksiä. Ja sitten pitäisi saada yhteistoimintaa paremmin myös eri rahastot. Ja tässä pitäisi myös käsitellä sitä, miten rannikkoalueet voita, voisivat vastata tähän ilmastonmuutostilanteeseen. Ja lisäksi pitäisi painottaa vielä enemmän, minkälaisia yhteysmahdollisuuksia on ja samalla pitäisi painottaa ekosysteemien suojelua ja ympäristölainsäädännön tehokkuutta. Tässä mietin nimenomaan nämä lintuja, tiettyjä biotooppeja. Ja nämä asiat pitää ottaa huomioon ympäristösuunnittelussa niin, että käytetään sellaisia, sellaisia suunnittelumuotoja, jotka ottavat huomioon myös, myös luonnon monimuotoisuuden suojelun. Meillä pitää olla siis tehokkaammat strategiat ajatellen syrjäisiä alueita ja tarvitaan erillinen välimeristrategia myös. Kiitos. Kiitoksia tässä erittäin arvokkaita huomioita puhujilta. Varmasti me voimme palata tähän asiaan vielä. E, niin, e, tässä vaiheessa vielä puheenvuoro. Voorzitter, dank. Ik, ik sluit ook graag bij de lof uh, aan die in ieder heeft gebracht. Het is kort, maar goed. Ik wil, ik wil de twee... Kiitoksia puheenjohtaja. Yhdyn näihin onnitteluihin. Tämä on lyhyt, mutta erittäin hyvä lausunto. Kaksi huomiota. Aluepolitiikkavaliokunnassa puhumme erityisesti ja tämän politiikan alueellisesta ulottuvuudesta. Komissio on työstämässä strategia puhuja keskeyttää. I, I want to wait. Minä haluan odottaa. Met betrekking tot de macroregio's. En daar Komissio siis työstää kertomusta näistä suuralueista, makroalueista ja ajatuksena on tänä syksynä tehdä aloite Atlantin rannikkoa varten. Se olisi uusi tällainen makroalue. Tiedätte, mikä meidän kantamme on. Suhtaudumme pikemminkin varauksellisesti koska emme halua lisää byrokratiaa, ei lisää varoja eikä lisää hallinnollista taakkaa. Näistä syistä suhtaudumme varauksellisesti, mutta olen sitä mieltä, että olisi hyvä, että tämä valiokunta ryhtyisi tällaiseen aloitteeseen. Viittaan, te, viittaan periferisten ja merialueiden komitean asiakirjan, jossa toivotaan tällaista makroalueen luomista. Oikeudellisesti ajateltuna se voisi onnistua. Voisimme käyttää tässä tavoitetta kolme yleisasetuksesta, jos jatkamme pohdintoja, niin tätä voitaisiin soveltaa myös erittäin syrjäisiin alueisiin – Miksi näitä, näitä alueita ei voitaisikin ajatella makroalueina? Meillähän on nyt Tanavan alue, Itämeren alue ja muita tällaisia alueita. Ne tarjoisivat paremmat puitteet. aluepolitiikan alueellisille koheisille. Ehkä voisimme puhua tästä jo ennenkin, kuin komissio lokakuussa esittelee tämän asian. Voisimme itse ottaa sen esille. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Tässä vaiheessa antaisin puheenvuoron komissiosta herra Eti Hardokille. Thank you, Chair. Um, uh, sorry I was a little bit late because of the, the timing. I apologize. Kiitoksia, oli vähän myöhässä. Pahoittelen. Toivotan tervetulleeksi nämä kommentit, joita esitettiin. Ensinnäkin se, mitä on edessänne, on neljä asiakirjaa komissiolta, jossa on alettu konsolidoida 2006 aloitettua työtä. Tietysti budjetti apu otetaan huomioon parlamentilta Olemme tehneet aktiivista yhteistyötä parlamentin kanssa eri valiokunnissa aiemmissa ja tässä. Olemme tietysti kiitollisia avusta ja rohkaisusta. Keskustelu tänään osoittaa politiikan relevanttiuden. Pidämme hyvänä Meissnerin lausuntoa myöskin, josta TRAN-valiokunnassa keskustellaan nyt, ja myöskin teidän komiteanne panos Ja tämän ryhmän välisen ryhmän, interryhmän välinen rooli, ää, äh, rooli on myöskin tärkeä. Tämä konsolidoitu lähestymistapa, ja se on spesifiä tälle valiokunnalle, on äh, antanut vahvan yhteyden kohesiopolitiikan ja integroidun meripolitiikan välillä. Herra Van Listeroy on tämän ottanut esille myös mietinnöissä kohesiopolitiikasta on meille tervetullut ja on selkeää, että keskustelu tänään myöskin heijastaa näiden kahden politiikan välistä yhteyttä. Nämä neljä erikoisraporttia, jotka komissio on valmistellut, otetaan tähän mukaan. Tietysti neuvoston johtopäätösten tuella ja parlamentin tuella haluamme tätä tukea jatkaa. Komission sen Demanaki esittelee piankin tiedonannon siitä tieteellisestä pohjasta, johon perustamme ilmastonmuutosrelevanssi otetaan mukaan. Katsomme myös optiota siitä, että edelleen. Niin, tai sanotaan, että maantieteelliset dokumentit yleisellä tasolla itseään ilmaisen, kutsutaanko ne makroalueisiksi, meripohjaisiksi strategioiksi, määritelmiä täytyy edelleen kehittää, mutta se, että täytyy olla maantieteellisesti koheiset dokumentit, joiden avulla jäsenvaltiot voisivat esitellä koherentteja strategioita merialalta, on erityisen tärkeä komission tämä Nakis on tässä valiokunnassa ja parlamentissa ryhmissä ilmaissut halunsa tehdä jotain Atlantin suhteen, ja tämä asia siis edistyy CPRM. Rennissä on myöskin järjestetty viime viikolla. Emme siis tee eristäytyneiden työtä komission kanssa, vaan hyvin läheisesti työryhmien kanssa. Ja nimenomaan haluan viitata jäsenvaltioihin tässä yhteydessä. Tietysti olen aluekehitysvaliokunnassa, niin silti on tärkeää ottaa mukaan asiaan kuuluvat jäsenvaltiot näihin aloitteisiin, ettei tehdä sellaista harjoitusta, jossa on komissio ja kaikki muut jäsenvaltiot, äh, paitsi jäsenvaltiot. Usein viitataan syrjäisimpiin alueisiin tällaisena ryhmänä, mikä on oikeudellisen mielessä oikein ja monien politiikkalohkojen mukaan oikein. Mutta jos katsotaan maantieteellisesti, niin on järkevämpää etsiä se integroida syrjäisimmät alueet siihen alueen, mihin ne kuuluvat. Eli merkiksi tämä Atlantti-dokumentti, johon viittasin, Guana, Martini, Guadeloupe eivät olisi niin relevantteja Atlantin kontekstissa, vaan enemmänkin Amazonas, Karibia. Katsotaan, katsotaan syrjäisimpiä sinne kokonaisuutena, mutta sen lisäksi täytyy katsoa niiden erityisaspekteja omassa spesifisessä kontekstissaan. Tämän verran haluaisin puhua siis yleisellä tasolla ja puhua lyhyesti haluaisin kiittää valiokunnan kautta jälleen tai valiokuntaa tästä tuesta, joka integroituun meripolitiikkaan on annettu. Kun se, siis aiemmin se oli alkuvaiheessa, nyt se vähitellen kypsyy. Tämä raha, jota meille annoitte parlamenttina valmistelemiin toimia pilottiprojekteihin, se on ollut hyvin hyödyllistä. Se on auttanut samaan liikkeelle politiikkaa, rahatukipolitiikkaa mieluummin kuin että politiikka olisi ohjannut rahaa. Rahaa tukipolitiikkaa, mutta jotta voidaan jatkaa, siinä tarvitaan rahoituksen jatkamista. 2011-2013 kaikki tämä, nämä tulevat takaisin parlamenttiin ja toivomme, että voimme luottaa tukeen se, seuraavalle kolmelle vuodelle. Thank you very much. Kiitoksia kovasti päätämme keskustelun tähän ja haluaisin ilmaista kiitokseni varjoesittelijä eh, Katri Verelle. Ja kiitän kaikkia näistä rakentavista kommenteista. Odotan kovasti eh, tarkistuksianne. Määräaika tarkistuksille on 28. kesäkuuta kello 12. Äänestämme valiokunnassa 13. heinäkuuta ja asia menee syyskuun kakkos täysistuntoon. Kiitoksia vielä kerran. Haluaisin vielä muistuttaa teille, että 49 artiklan mukaisesta eh, nämä lausunnot eh, laaditaan sen mukaisesti, mitkä ovat eh, valiokuntien toimialat. Joten nyt menemme sitten viimeiseen esityslistakohtaamme. Ja se on kohta 12. Tutkimuspuiteohjelmien täytäntöönpanon yksinkertaistaminen tästä annan puheenvuoron herra Kadetille. Si, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Itre-valiokunta laatii oma mietintöä koskien yksinkertaistamista jälleen kerran tutkimuspuiteohjelmien täytäntöönpanon yksinkertaistamisesta on kysymys siitä. Äänestetään valiokunnassa 30. syyskuuta. Se on poliittisesti erittäin tärkeää, kun ajatellaan neuvoston lokakuun innovaatio koskeva asiakirja. Meidän valiokuntamme tehtävänä on tehtä, tehdä lausunto tästä. Käsittelemme sitä heinäkuussa ja äänestämme syyskuun alussa. Minä, minulla on annettu aika vähän aikaa. Pyrimme antamaan teille lausuntoluonnoksen mahdollisimman monena kieniversiona. Komissio on hiljattain antanut tiedon annon näiden ohjelmien yksinkertaistamisesta. Tätä kautta EU voisi vastata haasteisiin tulevina kymmenen vuotena päästä talouden kasvuun, luoda laadukkaita työpaikkoja ja suojella ympäristöä. Kohesiopolitiikalla on tässä keskeinen rooli, kun kehitetään innovointikapasiteettia ja alueellista taloutta ja se edesauttaa EUn kasvua. EUlla on useita välineitä, joilla voidaan rohkaista tutkimusta ja kehitystä. Tärkein välite on se, väline on seitsemäs puiteohjelma, tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelma. 50 miljardia euroa sen kautta suunnataan perustutkimukseen ja vuosiksi 2007-2013, mutta välineen tehokkuus on usein rajoitettu sen täytäntöönpanon monimutkaisuuden takia. Menettelyt ovat hyvin raskaita ja hankailia ja tämä hankeloittaa tutkimushankkeita. Ne tarvitsevat joustavuutta ja reagointikykyä niin, että innovaatiot voidaan konkre- saada konkreettisiksi tuoteksi nopeasti. Komissio siis ehdottaa teknistä yksinkertaistamista. Mainitsen esimerkiksi ehdotusten antamisen yksinkertaistamisen, eh, kansallisen ja Euroopan tilinpidon samankaltaistaminen, keskinkertaisten kustannusten arvioiminen ja progressiivinen tulosten hinnoittelun mukaanotto. Olen tyytyväinen näistä ehdotuksista jotka helpottavat seitsemän puitohjelman tuttauttamista. Mutta tarvitsemme tämän lisäksi selkeyttämistä varhaisessa vaiheessa. Tässä valiokunnassa kollegamme Van Nistelrooy on mietinnössään korostanut, kuinka tärkeää on hakea eri välineiden välistä synergiaa kohesion ja innovaation hyväksi. Seitsemäs puiteohjelma, rakennerahastot ja, ja kilpailu- ja kilpailukyvyn puiteohjelmien välinen synergia on tärkeää. Olen täysin yhtä mieltä tästä lausunnossani. Tulen korostamaan sitä, kuinka tärkeää on tehostaa olemassa olevien välineiden synergiaa. Näin päästään tehokkuuteen. Edelleen haluaisin korostaa seitsemän puiteohjelman alueellista ulottuvuutta. Haluaisin pyytää sitä, että kaikkien tasojen alueellista yhteistyötä korostettaisiin jo tutkimusohjelmissa, olisi annettava enemmän painoa Euroopan alueelliselle yhteistyölle kohesiopolitiikan puitteissa, kun ajatellaan innovointihankkeita. Tulen tekemään suosituksia myös seitsemännen puiteohjelman hallinnoinnista. Olen sitä mieltä, että alueellinen taso on paras taso tutkimuksen ja kehityksen edistämiseksi yliopistot, julkiset tutkimuskeskukset, suuret yritykset ja pk-yritykset ovat alueellisella tasolla, paikallisella tasolla taas voidaan muodostaa klustereita ja tätä kautta saada synergiaa tutkimuksesta markkinoille saattamiseen asti. Haluaisin korostaa siis alue- ja paikallisviranomaisten roolia innovoinnin edistämisessä ja pyydän, että tämä taso otettaisiin täysin hyvä mukaan seitsemänneen puiteohjelman toteuttamisen olisi annettava lisää vastuuta alueen paikallistasolla. Se merkitsee pitkän tähtäimen yhteisrahoitussääntöjen uudistamista. Seitsemäs puiteohjelma perustuu kumppanuudelle. Näinä vaikeina talouskriisin aikoina ja julkisen talouden supistuessa muistutan, että yhteisrahoituksen on säilyttävä sääntönä hyvän hallinnon takaamiseksi. On erittäin tärkeää selkeyttää seitsemännen puiteohjelman olosuhteet. Minun mielestäni investoinnilla pitää olla konkreettinen vaikutus talouden toimintaan ja työllisyyden luomiseen. Emme voi hukata, tuhlata julkista rahaa hankkeisiin, jotka eivät kykene edistämään kilpailukykyä. Tulen siis korostamaan lausunnossani sitä, että on keskitettävä seitsemännen puiteohjelman varat huippuhankkeisiin ja laajamittaisiin hankkeisiin. Tästä riippuu eurooppalaisten välineiden tehokkuus ja voima. Näin saadaan myönteisiä vaikutuksia koko Euroopan unionin alueelle. On tärkeää sanoa, että vaikutukset tulee olemaan riippumatta siitä, mikä on nykyinen teknisen kehityksen taso. Itre valiokunnan mietintönä Mietinnön tarkoituksena on sitoa innovointipolitiikka paremmin aluepolitiikkaan. Se merkitsee synergiatehokkuuden lisäämistä ja tutkimusohjelmien parempaa hallintoa hajauttamisen kautta seitsemännen puiteohjelman puitteissa. Tämän verran voi sanoa tässä vaiheessa lausunnostanne. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much indeed. Kiitoksia oikein kovasti. Nyt voimme keskustella tästä lausunnosta. Mr. Van Nistelrooy, please. Herra Van Nistelrooy. Kort zijn, omdat de oriëntatie zoals die door de Kadek is... is eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Et tosiaan eh, eh, meillä on samat tavoitteet Rakelekin kanssa. Meidän pitää hoitaa meille tulevat tehtävät tässä tulee esiin alueellinen ulottuvuus tietenkin, mutta aivan pari huomiota. Kun nyt mietitään tutkimusinfrastruktuuria ja siihen liittyviä varoja, katson tässä näitä komission lukuja, huomataan, että 50 miljardia – käytetään niin tutkimusinfrastruktuuriin, myös teknologiakampuksiin ja vastaaviin. Ja e, jos haluaisimme innovaatiota, niin siihen tarvittaisiin 85 miljardia. E, ja tämä johtaa siihen, että meidän täytyy miettiä, miten nämä kaksi välinettä kulkevat käsi kädessä. Eh, niinpä eh, eh, tässä yhteys on sellainen, että vaikuttavat toistensa tehokkuuteen. Tässä on tiettyjä suosituksia ja ehdotuksia, mutta meidän täytyy käyttää tässä myös kokemusta 2007-2013 kausi ja yritysten osallistuminen, varsinkin pk-yritysten osallistuminen, se on, siinä ollaan menty taaksepäin, koska asiasta on tullut niin monimutkaista. Hyvin harvat yritykset pystyvät menemään läpi tämän koko raskaan prosessin nämä mahdollisuudet kuitenkin saada rahoitusta ovat hyvin pienet. Minun mielestäni pitäisi miettiä aivan erityisesti sitä, miten voisimme edesauttaa ja tukea intensiivisemmin tätä toimintaa yhden luukun toimintamalli. Se ei tietenkään ole aina mahdollista, koska kyse on hyvin monimutkaisista, vaikeista asioista. Jo 30 vuotta olemme puhuneet avoimesta innovaatiosta. Yliopistot, yritykset voivat osallistua näihin hankkeisiin, mutta aina pitää ottaa huomioon myös pienet aloitteet ja kumppanuudet. Tässä me mietimme ainoastaan tutkimusulottuvuutta, perustutkimusta, sovel- soveltavaa tutkimusta, mutta myös prosessia ja tuotetta ajatellen pitää miettiä alueellista tasoa. Minun mielestäni tässä mm, olemme antaneet merkittävän panoksen omalta osaltamme. Minä olen auttanut Rova Carvalhoa, eh, jonka eh, kannanotto on hyvin eh, kattava. Ja ymmärtäisin, että asiasta järjestetään hyvin pian kuuleminen. Ja tässä mennään aivan oikeaan suuntaan. Meidän pitää painottaa tässä alueellista ulottuvuutta. Tässä olemme hyvällä tiellä. Kiitoksia kovasti. Thank you very much. Kiitos teille. Onko Muita kommentteja tai huomautuksia? Jos äh, niitä ei ole, niin, niin olkaapa hyvä siellä. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ich, äh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Voin olla samaa mieltä monesta edellisen puhujan kanssa. Periaatteessa on hyvä, että yhteisrahoituksesta tulisi sääntö näitä huippuprojekteja, suurprojekteja kohtaan tietysti arvostusta, mutta tässä on vähän maha kipua, kun sanotaan, että halutaan tukea vain suurprojekteja. Ja juuri Euroopassa, Keski-Euroopassa, kotimaassa, niin Itävallassa on paljon pieniä yrittäjiä, erinomaisia pieniä, Linsin alueellakin esimerkiksi, jotka tekevät erinomaista työtä, vaikka eivät ole mitään suuria teollisia hankkeita eikä niillä ole suurta tukea. Ja tässä voin puhua tämän puolesta, kuten edelleen puhuja, että tämä PK-yritysten suuri innovaatiopotentiaali varmistetaan ja yritetään tehdä menettelyistä käyttäjäystävällisempiä, koska ei voi olla niin, että erinomaista suoritusta tehdään, mutta että suuren byrokraattisen rasituksen vuoksi täytyy luopua siitä, että otetaan tällaista tukea vastaan. Thank you very much indeed. Kiitoksia kovasti. Onko vielä muita kommentteja? Jos ei ole, niin pyytäisin, että esittelijä vastaa lyhyesti kysymyksiin. Merci, monsieur le président. J'ai bien écouté mes... Kiitoksia puheenjohtaja. Kuuntelin tarkkaan kollegoita, niin ensinnäkin Haluaisin rauhoita valtalaista kollegaani. Niin täsmäsi kyllä, että kyseessä on ensinnäkin huippuhankkeiden edistäminen, mutta äh, täsmäsin myös sen, että tässä todetaan, että riippumatta siitä, mikä nykyinen äh, tekninen taso on, eli niin kyllä muutkin hankkeet otetaan mukaan, mutta on hyvä keskittyä huippuhankkeisiin. Sitten tämä alueellinen näkökohta äh, on tärkeä. Myös kumppanuus on tärkeä näkökohta minun mielestäni. Sitten asioista emme puhuneet, tämä tulosten palkkaamisen progressiivinen mukaanotto on myös tärkeä. Okay, thank you very much indeed. Kiitoksia kovasti teille. No niin, sitten äh, esityslistan mukaisesti muut esille tulevat asiat. Äh, herra Van Nistelrooy. The agenda of the Belgian presidency for our... Belgian puheenjohtajakauden ohjelmasta oli niin kiinnostunut alu- osa-alueellamme ja tällä hetkellä sitä voi seurata niin hyvin, ei tarvitse lentää. Saadaanko uuden puheenjohtajamaan ohjelma? koska olen kuullut, että paljon on meneillään kohesiosta, urbanista. Se ohjelma on saatavissa, kuulin. We'll send the members. Kyllä voitte olla varma siitä, että me lähetämme tästä numeroita vielä. Ennen kuin päätän kokouksen, muutama muutos kohtaan kymmenen esityslistalla, niin kuin muistatte, määräaikatarkistuksille – tarkistuksille 28. päivä kesäkuuta, mutta koska Öö, niin, 28. ei olekaan oikea päivämäärä, vaan 29. koska tarvitaan lisäaikaa 29. kesäkuuta. Ei kukaan ole vastaan, niinpä kiitän teitä osallistumisestanne. Kiitos kovasti. Uh, Oliko teillä vielä jotain lisättävää siellä? Olkaa hyvä. Haluaisin vain Espanjan puheenjohtajavaltion nimissä hyvästellä teidät ja kiittää tätä valiokuntaa Euroopan parlamentissa meistä. Tämä työ oli erittäin mielenkiintoista sekä puheenjohtaja Hybnerin että kaikkien jäsenten tekemä työ eh, ja poliittisten ryhmien työ, se auttoi meitä paljon niin niissä asioissa, joita meidän oli työstä, työstettävä Espanjan puheenjohtajan valtion eh, nimissä. Kiitoksia ja toivon, että yhteistyö jatkuu tulevaisuudessakin. Kiitoksia teille.